kuin Espanjankin hallintoihin, että tämä tiemaksu poistetaan. Kiitokset Luis. Edustaja Jänjesin puheenvuorolla päätämme tämän kierroksen ja nyt sitten kollega Stödin mietintöön. Kyse on kaupan ja investointien esteistä. Olkaa hyvä. Esittelijänä teillä on neljä minuuttia. Uh, Kiitos. Tämän vuoden helmikuussa Euroopan komissio julkaisi sen kauppa- ja investointieste mietinnön, jossa pyritään poistamaan kaupan esteitä. Tässä tiedonannossa oli kattava katsaus niihin haasteisiin, joita EU kohtaa ei-tariffi kaupan esteiden muodossa. Huolimatta merkittävistä ponnisteluista vapauttaa kauppa, olemme keskittyneet politiikassa tariffien purkamiseen, mutta näiden eh, vaikeiden esteiden läsnäolo on yhä huolestuttavampaa. Valtiot käyttävät yhä enemmän näitä protektionistisia keinoja. Viime kuussa kauppakomissaari varoitti valiokuntaamme uudesta protektionismin muodosta, jota strategiset kumppanimme käyttävät. Eurooppa 2020 strategia toteutetaan vain kunnolla, jos voimme kunnolla ratkaista tämän kauppaesteiden ongelman. Tässä mietinnössä viitataan proaktiiviseen, progressiiviseen kaupanalan suunnitelmaan. Haluaisin, että että komissio ennakoivasti toimisi ja vähentäisi ähm, TBT-sopimusten rajoittavaa vaikutusta ja markkinoille pääsyn estämistä. NTB-kysymys pitäisi ottaa esille kaikkien EU-kauppakumppanien kanssa ja komission pitäisi katsoa omat kauppatoimenpiteet, jotta voitaisiin poistaa kaikki kaup- vapaan kaupan esteet, jotta Euroopasta, Euroopan unionista tulisi todellinen kilpailija tässä kaupan kilpailussa. Edustaja Lulling, anteeksi, niin anteeksi tosiaan. Kiitoksia, että tulitte tänne paikalle, mutta tämä on henkilökohtainen kysymys enemmänkin liittyen rajat ylittävään polttoainekauppaan, niin komissio Reding tariffiunionissa on hyvin tärkeää, että nämä asiat ratkaistaan myös polttoaineiden osalta. Tämä ongelmakokonaisuus on otettava VTO-kehykseen, kun uudelleen tarkastellaan olemassa olevia vto sääntöjä teknisistä kaupan e-, esteistä sekä TBT-sopimuksesta. Mitä tulee suoriin äh, ulkomaisiin investointeihin, tarvitaan vastavuoroisuutta ja näihin vapakauppasopimuksiin on lisättävä tietoisuutta, jotta voimme näitä kaupan esteitä vähentää. Komission on jaettava tietoa VTOn ja OECDn ja muiden relevanttien järjestöjen kanssa siitä työstä, mitä tehdään tai on tehty, korrelaatiosta MBTiden olemassaolon suhteen ja niiden poistamisen suhteen. Haluan, että komissio myös tutkii mahdollisuutta, että voimme saada aikaan varhaisen varoituksen järjestelmän, jotta näitä kaupan esteitä, muita kuin tariffiesteitä, voidaan välttää. On luotava vuoropuhelua avainkumppanien kanssa, tehtävä läheisempää yhteistyötä kansainvälisten järjestöjen kanssa, jotta näitä muita kuin tariffikaupan esteitä voidaan välttää erityisesti vähemmän kehittyneisiin maihin on kiinnitettävä huomiota ja niiden markkinoiden erityisolosuhteisiin, jotta tehdään ero kehittyvien ja nousevien talouksien välille, kuten BRIC-maat. Ja puhemies ja muut haluaisin kiittää kaikkia kansainvälisen kaupan valiokunnan edustajia yhteisestä ponnistuksesta, jotta tästä mietinnöstä tuli niin painava. Toivottavasti komissio voi tukea meidän suositustamme tässä asiassa. Kiitän. Kiitokset edustaja Stödi. Tämän keskustelun luonteen valossa annamme puheenvuoron vain catch menettelyn luonteen puitteissa ja edustaja Kaspari on tässä ensimmäisenä vuorossa. Arvoisa puhemies, hyvät kollegat, haluaisin kiittää edustaja Stödiä mietinnöstä. Hän antoi siinä oikein hyvän katsauksen ja nosti esille kaupan vaikeudet. Arvoisa komission jäsen, haluaisin korostaa erästä asiaa. Euroopan parlamentissa keskustelimme Brysselin mini-täysistunnossa EUn ja Yhdysvaltojen huippukokouksen äh, kynnyksellä Yhdysvaltojen kongressissa käsillä olevasta asiasta. Ja äh, komission jäsen, joka tästä vastaa, ei päässyt paikalle ja äh, me esitimme huolemme, että oma keskustelumme ei kantaudu ollenkaan komission korviin. No, Viime viikon ulkoisen valikunnassa komission edustaja sanoi, että ei komissio ole oikeastaan käsitellyt vielä tätä asiaa. Ja mielestäni tämä on erittäin hyvä esimerkki huonosta, huonosta kaupan esteestä ja toivoisin, että viette tämän asian vielä komissioon ja äh, otatte tämän asian esille ja näin otatte myös parlamentin vakavasti. Kiitokset ja sitten Adriana Tikau raportul comisiei privind obstacolele în calea. Kiitos puhemies, arvoisa komission jäsen, hyvät kollegat. Tämä mietintö kaupan ja investointien esteistä osoittaa, että vuoteen 2015 mennessä 90 prosenttia maailman talouskasvusta tapahtuu Euroopan unionin ulkopuolella. EUn kilpailukyky ja sen teollisuuspolitiikka riippuu raaka-aine tuonnista. Meidän tulisi pitää kiinni avoimuudesta ja taistella kaikenlaista raaka-ainespekulaatiota vastaan. Euroopan unionin kauppasuhteet Merkosurmaihin ja Intiaan ovat erityisen tärkeitä. Esimerkiksi EUn investoinnit Intiaan ovat nelinkertaistuneet, mutta siitä huolimatta Intialla on edelleen käytössä äh, ulkoisten suorien sijoitusten esteitä. Myös Brasilia ja muut Etelä-Amerikan maat ovat tärkeitä kauppakumppaneita ja nämä maat jatkuvasti ottavat käyttöön uusia kaupan ja investointien esteitä suhteessa Euroopan unionin, vaikka ne paraikaa neuvottelevat erilaisista vapaakauppajärjestelyistä EUn kanssa. Joten Euroopan unionilla on paljon tekemistä. Myös äh, meriliikennekuljetukset ovat tässä äh, ongelmallisia. Kiitokset, edustaja Paska. Široká skaala necolných opatrení využívaných v medzinárodnom obchode Näiden yksittäisten toimenpiteiden monimutkaisuus vaikeuttaa jäsenvaltioiden ja kauppakumppanien toimintaa kaupassa oikeudenmukainen ratkaisu on löydettävä maailmanlaajuisella tasolla, koska aivan kuten tämän mietinnön laatia, monet näistä toimenpiteistä, kuten tekniset normit tai erilaiset todistukset, niillä on ihan legitiimi perusta. Kuitenkin niitä käytetään usein vain protektionistisiin tarkoituksiin ja meidän olisi siksi torjuttava niitä. Tämä on kaikkien osapuolten etujen mukaista poistaa tällaiset tullien ulkopuoliset esteet. Siksi tämä on tapahduttava maailmanlaajuisesti, jotta se voi olla menestyksekästä. Kiitos. Segedi. Kiitokset ja sitten edustaja Tsegeri. Kiitokset puhemies, hyvät kollegat. Haluaisin ensinnäkin onnitella edustaja Stödiä. Onnittelut teille mutta ei poliittisesti eikä taloudellisesti ole mahdollista hyväksyä tätä linjaa. Nimittäin tällaiset ei-tariffiin liittyvät rajoitukset ovat uskomattomia. Kaikki haluavat puolustaa omaa talouttaan ja kauppaansa. Ja kaikki ovat köyhtyneet tämän järjestelyn myötä yksittäiset taloudet eivät ole kyenneet vähentämään työttömy, työttömyyttä. Meidän ei pitäisi edistää vapaakauppaa, vaan meidän pitäisi olla patriottisia, isänmaallisia. Me tarvitsemme sellaisia kansantalouksia, jotka työskentelevät valtioiden liitossa yhdessä ja luovat näin uutta pohjaa.

ja kilpailukykymme on koetuksella. On vaikea kilpailla maailmanlaajuisesti ja tätä taustaa vasten on tarve määrit, vahvistaa, että kaikki tehdään vapaakaupan edistämiseksi ja tullien ulkopuoliset esteet täytyy poistaa ja asia täytyy ratkaista globaalilla tasolla. Protektionismia ei nykypäivänä enää tarvita meidän täytyy varmistaa myös, että kaikki vapaakauppasopimukset tulevaisuudessa ovat maailmanlaajuisia ja niiden yhteydessä pidetään kiinni eurooppalaisten yritysten kilpailukyvystä ja ne ovat järkeviä ja käytännönläheisiä. Ainahan näin ei ole ollut. Sean, now. Kiitokset Sean. No nyt sitten Geoffrey. Signor Presidente, Estamos perante mais um hino. Kiitokset. Olemme jälleen vapaakaupan hymnin edessä. Jälleen sitä lauletaan täällä. Aina sanotaan, että vapaakaupan esteet ovat niitä, jotka estävät sen, että olisi edistystä maapallolla ja niin edelleen. Mutta mielestäni maailman äh, vapaakauppa on johtanut dumpingiin ja äh, polkumyyntiin, huonontuneisiin olosuhteisiin, kun yritetään koko ajan polkea hintoja ja palkkoja, johtaa se ainoastaan kestämättömään tilaan. Ja jos halutaan poistaa kaikki esteet, niin se johtaa tilanteeseen, että emme tiedä, onko se välttämättä julkisen edun mukaista. Nyt täytyy pohtia vapaankaupan tilannetta, täytyy antaa sille uudenlainen rooli. Kiitokset sitten seuraava puhuja. Senhor Presidente, senhora Comissária, caros colegas. Começo por felicitar o relator Robert Sturdy. Aloitan onnittelemalla esittelijä Sturdyä. Hän esittelee meille mietinnön, joka on napakymppi ja ansaitsee parlamentin tuen. Euroopan unionin on keskityttävä kaupan esteiden, ei-tarvikaupan esteiden poistamiseen jotka rajoittavat suoria ulkomaisia investointeja. Kyseessä on perustavanlaatua oleva direktiivi, joka liittyy perustamissopimuksen artiklaan 2000, 216, äh, jossa asteittain poistetaan esteitä ulkomaisille investointeille. Kyseessä on siis muut kuin tulliesteet. Jotkut kauppakumppaneistamme merkittävimmät nimittäin ovat sellaisia, että niillä on esimerkiksi Kiinalla, Japanilla ja Venäjällä paljon muita kuin tullitariffikaupan esteitä, ja ne rajoittavat näin omille markkinoillensa pääsyä. Yritykset kuitenkin äh, ansaitsevat meidän tukemme, ja tällaiset kauppatoimenpiteet ovat välttämättömiä. Elena Obstacolele non-tarifare care împiedică accesul producătorilor și exportatorilor. tullien ulkopuoliset esteet estävät eurooppalaisten yritysten pääsyn muille markkinoille. Nämä pitää poistaa. On tärkeää, että monenväliset sopimukset otetaan täysimääräisesti käyttöön, koska molempien kauppaosapuolten täytyy päästä markkinoille osana kahdenvälisiä kauppasopimuksia. Tuen sitä, että otetaan käyttöön julkisten hankintojen asianmukaisia käytännesääntöjä ja eurooppalaisten yritysten pitäisi voida osallistua julkisten hankintojen tarjouskilpailuihin myös yhteisön ulkopuolisissa maissa yhtäläisin edellytyksin. Vakaa ympäristö pitäisi taata myös eurooppalaisten yritysten ulkomaisille sijoituksille, on välttämätöntä, että myös palveluihin kohdistuvat rajoitukset poistetaan Euroopan unionissa, koska EU on tärkeä palveluiden viejä. Termina. Kiitokset kollega. Ja lopuksi komission jäsen Reding vastaa kuultuihin puheenvuoroihin. Olkaa hyvä. President. Kiitos herra puhemies. Aluksi haluaisin kiittää INTA-valiokuntaa ja erityisesti esittelijä Robert Sturdia tämän erittäin tärkeän asian esille ottamisesta tariffiesteet ja myös tullien ulkopuoliset esteet ovat erittäin keskeinen tekijä, kun puhutaan eurooppalaisten yritysten pääsystä ulkoisille markkinoille ja toisinpäin. On hyvä, että asiasta on tehty mietintö ja tämän vuoden maaliskuussa tämä asia vietiin eteenpäin ja tämä on oleellinen osa eurooppalaisen kauppapolitiikan täytäntöönpanoa. Tämä mietintö vahvistaa eurooppalaisen kauppapolitiikan poliittista ulottuvuutta. Tästä kiitämme esittelijää. Olemme kirjanneet esitykset ja ehdotukset huolella merkille ja puhun myös kollegani Karel de Huhtin puolesta. Hän, hän on kauppapolitiikasta vastaava komission jäsen ja olen vakuuttunut siitä, että hänenkin ensisijainen tavoitteensa on tullien ulkopuolisten esteiden poistaminen ja sääntelypuitteiston parantaminen äh, strategisten kumppaneiden ja muiden kumppaneiden kanssa. Tässä työssä kunnioitamme tietysti kumppaneidemme oikeuksia, jotta ne voivat ottaa käyttöön yleisen edun perusteella tiettyjä eh, määräyksiä ja normeja. Keskinäistä yhteistyötä on syytä vahvistaa. Komissio on eh, tämän ottanut esille muun muassa edellisessä kokouksessaan 29. päivä marraskuuta, jossa se tiedotti Euroopan parlamenttia tästä asiasta. Siis tarkoitan tässä äh, Washingtonissa kokoontunutta transatlanttista talousneuvostoa, jossa Washington ja Euroopan unioni sopivat äh, vahvistavansa äh, yhteistyötä ajoneuvojen, nanoteknologian ja ICT-teknologian alalla, mitä tulee näiden alojen kauppasäätelyyn. Mitä tulee amerikkalaiseen eh, Jobs Actiin, eh, komissio seuraa tätä hyvin tarkalla silmällä ja olemme tyytyväisiä todetessamme, että kaikista huolestuttavimmat elementit tässä lainsäädännössä eivät menneet Yhdysvaltain lainsäädäntöprosessista läpi. Ja myös kun vapaakauppasopimuksista neuvotellaan, otamme nämä tullien ulkopuoliset esteet huolellisesti esiin. Neuvottelut Etelä-Korean kanssa ovat hyvä esimerkki tästä. Tässä on paljon tällaisia sektorikohtaisia sääntelyasioita esillä, esimerkiksi ajoneuvoihin ja lääketieteellisiin laitteisiin liittyen. Ja tässä olemme neuvotelleet korealaisten kanssa ja Korean ministeri ja komission jäsen pääsivät hyvään yhteisymmärrykseen tietyistä avoinna olevista kysymyksistä, jotka liittyivät autokauppaan. Sääntelyasiat ja myös ulkoisen ja sisäisen markkinoiden avaamisen väliset yhteydet ovat keskeinen kysymys ja näistä keskustellaan erityisesti, kun Brysselissä järjestetään kaupan alan kokous 20. päivä tammikuuta. Kuuntelimme tarkkaan näitä ehdotuksia, mitä tulee vientirajoituksiin, julkisiin hankintoihin ja muihin. Kaikki nämä ovat oleellisia elementtejä Euroopan unionin uuden kauppapolitiikan määrittelyssä ja kuten varsin hyvin tiedätte, tarifiesteiden purkaminen on EUn kauppapolitiikan yksi ensisijaisista tavoitteista. Komission seuraava kaupan ja investointien esteiden kertomus julkaistaan maaliskuussa 2012 ja se perustuu juuri niihin ehdotuksiin, jotka tässä teidän mietinnössänne tuodaan julki joten todellakin esittelijä voi olla vakuuttunut siitä, että tämä mietintö on todella kaikissa neuvottelupöydissä mukana ja sen sisältämät elementit otetaan huomioon, kun kauppapolitiikasta neuvotellaan eri kumppaneiden kanssa. Kiitokset komission jäsen Reding. Päätämme keskustelun tähän. Onnittelemme edustaja Stödiä. Tästä äänestetään huomenna puolen päivän aikaan. Hyvät ystävät, istunto jatkuu huomenna 13. päivä kello 9. Teillä on nämä ajat ja esityslista on julkaistu ja se löytyy muun muassa Euroopan parlamentin äh, internetsivuilta. Päätämme istunnon tähän ja toivotan kaikille hyvää yötä.